Good afternoon, colleagues. Let's start our meeting. Aloitanpa kokouksen. hyvät jäsenet. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Kiitos. Sitten pitemmittä puheitta kohtaan kolme esityslistalla. Ilmoitukset Tervetuloa Euroopan parlamentin jäsenet ja Euroopan komission edustajat, herra Kare Musso ja Urel budjettipääosastolta ja Hinton ja Soni ja Rova Matsen ECFin pääosastolta. Huomatkaa, että tämä menee verkkoon. Tämä on järjestetty yhdessä budjetti- ja talousasiavaliokunnan kanssa työjärjestyksen mukaan normaalissa lainsäädäntöjärjestyksessä, jotta voimme käsitellä esirahastoa. 54 artiklaa mukaan tässä, Tran ja Itrikin ovat mukana, lausuntoja saadaan kontista, register, monelta muutakin valiokunnalta. Kaikki nämä valiokunnat on kutsuttu myös tänne. Tämä kokous on ollut tekninen, jotta voidaan vielä paremmin selventää joitakin näkökohtia komission hyväksymässä neuvostoasetusehdotuksessa. Lähinnä saadaan vastauksia komissiolta 110 kirjalliseen kysymykseen, joita tuli jäseniltä. Ne toimitettiin viime viikolla. Lämpimät kiitokset komissiolle muuten, jolla oli vain vajaa viikko uurastaa. Pyytäisin myös, että jäsenet mieluummin että esille jotain uutta verrattuna noihin kirjallisiin kysymyksiin. Elleivät sitten ole tyytyväisiä vastauksiin tai haluavat vielä liittää lisää selvennyksiä. No niin, nyt sitten budjettivaliokunnan puheenjohtaja voi kertoa Jan. Danke Roberto. Kiitokset Roberto. Ehkäpä voin vielä puolestani täydentää, että mitä näihin erityisiin eh, esitettyihin kysymyksiin ITRE ja TRAN valiokunnilta tulee, niin eh, komission virkamiehet eh, MOVE ja tutkimuspääosastoilta ovat paikalla vastauksia varten ja menettely on tarkoitus hoitaa niin, niin kuin Robertokin totesi, että kun kerran kyse on lähinnä teknisestä tapaamisesta, niin käydään tämä tällaisena pallotteluna. Nopeita kysymyksiä ja vastauksia, ei mitään poliittisia julkilausumia. Kysymykset korkeintaan kaksi minuuttia ja vastaukset komission puolelta korkeintaan kolme minuuttia. Minä täällä sitten huomautan, kun tuo kahden minuutin puheaika päättyy liittyy, pyytäisin, että otatte nämä puheaikarajoitukset huomioon, jotta mahdollisimman moni ehtii kysymyksiä esittää. Eli tämä kysymysvastauspallottelu käydään paitsi meidän jäsenten ja komission virkamiesten välillä myös hyvin tarkasti on käytettävissä oleva aika jaettu valiokuntien välillä budjettivaliokunnan äh, esittelijä herra Fernandes on pyytänyt äh, saada esittää viimeisen kysymyksen budjettivaliokunnan puolesta, joten herra Bulman, joka on Ekon valiokunnan esittelijä, aloittaa. Eli mennään Ekon budge vuorovedoin. Ja todella näiden kahden jälkeen vuorossa ovat sitten nämä äh, nyt. Joten, jos teille sopii, niin ehdottaisin, että aloitetaan kuulemalla Ekon valiokunnan esittelijä Udo Pulmania. Olkaa hyvä. No, kiitos sydämelliset kiitokset puheenjohtaja ja sydämelliset kiitokset kaikille kollegoille, jotka olette tulleet tähän kokoukseen eri valiokunnista osallistumaan ja huolehtimaan siitä, että saamme mahdollisimman Äh, laadukkaan tietojen keruu tapaamisen näin pidettyä komission kanssa. Kysymykseni, kysymykseni liittyy oikeastaan käytännön elämään. Monet, joita tämä asia nyt kiinnostaa, joita kiinnostaa se, mitä Junckerin suunnitelmasta voidaan saada aikaan, niin se monia kiinnostaa se, että miten se saadaan toimimaan. Tarkoitushan on tehdä Euroopasta kilpailukykyisempi ja otanpa nyt esimerkiksi vaikkapa laajakaista kehityksen ylipäätään tieto- ja viestintäteknologian kehityksen. Kaikki tiedämme, kuinka tärkeää tämä ala on koko Euroopalle. Laajakaista toimintaa yskähtelee monillakin Euroopan aloilla. Kysehän, alueilla kysehän on siitä, että se ei ole välttämättä aina välittömästi kannattavaa toimivat järjestelmät, kuten Ranskan järjestelmä, osoittavat, että tarvitaan yksityistä pääomaa, investointipankin apua ja myös julkista rahaa. Joten pyytäisin, että komission edustajat kertoisivat minulle toisenlaisesta esimerkistä, esimerkiksi Portugali toisen esittelijän kotimaa, miten laajoilla alueilla saadaan käyttöön laajakaista ihan niitä kaikkein äärimmäisimpiä syrjäalueita – myöten. Miten tämä saadaan toimimaan? Kuka antaa minkäkinlaisen panoksen? Ehkäpä voisitte tämän esimerkin valossa tämän minulle esittää. No niin, ja nyt komission edustaja voi vastata. Good afternoon, and let me begin by the opportunity to come. Hyvää iltapäivää. On mukavaa, että saamme tulla teille kertomaan tästä ehdotuksesta. Mukavaa, että saamme olla tässä tekemässä yhteistyötä EFSin äh, lainsäädäntöprosessin sekä sitten täytäntöönpanovaiheen suhteen. Mitä tulee näihin käytännön seikkoihin liittyen äh, hankkeisiin, eri hankkeisiin, tässä nyt erityisesti laajakaistasta kysyttiin, niin kuin tiedätte, komission ehdotuksen ytimessä on hankkeiden taloudellinen kannattavuus. Me haluamme, että EFSI keskittyy lisää hankkeisiin, siis korkeamman riskin hankkeisiin. Tämä laajakaista esimerkkinä on aivan erinomainen esimerkki, koska juuri äsken viitattiin siihen, että se, sen käyttöönotto ei johda välittömään kannattavuuteen, ja siksipä tämä sopii EFSin puitteisiin oikein erinomaisesti. No ajatellaan sellaisia hankkeita, joissa on pidemmän aikavälin riski, jossa kannattavuutta joutuu odottamaan, niin äh, yleensä ovat hankkeita, joissa yksityiset toimijat eivät halua koko investointia kantaa äh, alusta alkaen. Ja siksipä EFSI on valmis ottamaan taloudellisesti kannattavien hankkeiden, kuten laajakaistan kohdalla, tämän pidemmän aikavälin riskin kantaakseen, jotta lisäksi saadaan sitten yksityistä rahaa esimerkiksi laajakaista verkkoa verkkojen perustamiseksi alueille, joilla yksityistä rahaa ei saada yksinomaan. No jos sallitte, niin kysyn, että miten tämän on tarkoitus toimia käytännössä? Kuka tässä voisi olla yhteisrahoittajana? Mikä olisi EFSin rooli? Mikä olisi yksityisen sijoittajan rooli? Ja mikä olisi kansallisen julkisen rahan rooli? Vaikkapa nyt tässä tapauksessa sallin tämän lisää kysymyksen, koska herra Pulman ei ollut vielä käyttänyt tätä kahden minuutin kysymysaikaansa, mutta muuten pyrimme luopumaan lisäkysymyksistä, muuten aika ei kyllä tule riittämään. Olkaa hyvä. Kiitos. No ihan todella erittäin erittäin käytännöllisesti hanketasolla hankkeen käynnistäjät voivat ottaa yhteyttä EFSiin, ja tässä on kyse nyt siis EFSiin osarahoituksesta, yksityisen sijoittajan rahoituksesta ja mahdollisesti myös jäsenvaltion julkisesta rahasta. EFSI pyrkii juuri saamaan aikaan tällaisen vaikutuksen, ikään kuin, jotta saadaan myös yksityisiä sijoittajia kun ajatellaan vaikka tällaisia hieman korkeamman riskin hankkeita. Ja tässäpä tapauksessa vaikka EFSin osuus olisi pienempi ja sitä, sen lisäksi käytettäisiin vielä julkista jäsenvaltion rahaa tarvittaessa. Ja sitten yksityinen raha tulisi tähän kaiken muun päälle lisäksi. Tarkoitus on siis EFSin kautta saada houkuteltua yksityistä rahaa EFSI kantaa tässä pidemmän, pidemmän aikavälin riskin, ei sellaista riskiä, etteikö hanke olisi pitkällä aikavälillä kannattava, mutta juuri sen sellaisen riskin, jota yksityiset markkinatoimijat eivät ole valmiit ottamaan. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Muuli, olkaa hyvä, budjettivaliokunta. Thank you. Kiitos. liittyen näin horisontti 2020 vastauksiin ja siihen, miten vaikuttaa se, että viedään perustutkimukselta pois rahaa, eikä sen tilalle anneta sitten sellaista rahoitusta, josta tässä nyt puhutaan tässä EFSIL eli ESRin yhteydessä. Ja sen takia minä olen nyt huolestunut siitä, että viedään tulevaisuudelta rahoitusta ja kuitenkin näin pystyttäisiin EU pitämään pelissä ykköspelaajana ja tällä tavoin viedään mielenkiintoa pidempiaikaiselta investoinnilta uudelleen teollistamiseen ja muihin tällaisiin asioihin, joihin pitäisi keskittyä EU-sakin. Kiitos ja komissio vastaa, olkaa hyvä. Thank you. I would say three things. Kiitos. Kolme asiaa liittyy tähän horisontti 2020 komission näkökulmasta on ensinnäkin selvää, että lopulta tulee enemmän rahaa 2020 ohjelman kattamille aloille tämän vipuvaikutuksen avulla kuin mitä aikaisemmin oli. Kyllä ymmärrän, että tässä on tiettyjä hankkeita, joita voidaan rahoittaa avustuksia toisia taas yksityisen sektorin toimesta. Ja tiedän, että ollaan kovasti huolestuneet tästä 15-kertaista vipuvaikutuksesta. Tämä ei todella aivan tule menemään yksi yhteen niiden hankkeiden kanssa, joita aikaisemmin avustettiin eri tavoin. Eli komission pitää tehdä selväksi se, että tämä 15-kertainen viivutus koskee kokonaisuutta, eh, hankekokonaisuutta, eli ei tässä vaadita hanke hankkeelta, hankekohtaisesti, että pitäisi olla 15-kertainen viivutus, vaan se, mitä on investointipankin kanssa sovittu, on, että tämä taku vaikuttaisi kaiken kaikkiaan 15-kertaisesti, mutta yksittäisten hankkeiden kohdalla tilanne voi olla erilainen. Aikaisemmin voitu havaita, että joissain hankkeissa vaikutus on alhaisempi ja toisissa taas korkeampi. Ja tästä syystä olemme sitä mieltä, että voimme todella luottavasti ajatella, että voidaan varmasti saada lisää rahaa 2020 eh, hankkeille ja myös SEFin kattamille aloille. Ja sitten loppu loppuajatuksena tämä lisä, eh, lisäysperiaate on tässä hyvin tärkeää. Eli Esirin rahoilla on tarkoitus rahoittaa sellaisia tahoitteita, joita ei muuten olisi voitu rahoittaa, jos tässä on raitaan sellaisia hankkeita, joita muutenkin olisi rahoitettu yksityisen sektorin toimesta. Tämä on todella ongelmallista. Ei, tämä ei ole tarkoituksena, vaan ajatus on, että tämä on lisää rahoitusta, 350 miljardia lisää näinä vuosina. Ja tämä auttaa sellaisia aloja, joilla ei olisi voitu saada rahoitusta tai joita olisi voitu toteuttaa muuten. Ja tämä lisäysaspekti varmistaa sen, että rahat menevät todellakin sinne, missä niitä eniten tarvitaan investointihankkeen puitteissa. Kysyn. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Sanni, joka on sekä Ekon että budjettivaliokuntien jäsen. Nytpä te siis käytätte Ekon valiokunnan sloti. Olkaa hyvä. Grazie. Io, Kiitos. Haluaisin kiinnittää huomiota kolmeen seikkaan. Ensinnäkin nelosin annettu vastaus, jos olen väärin on ymmärtänyt, että kun ajatellaan takurahastoa, se tulee EJPn varoista ja sitten pääomamarkkinoille panna liikkeelle 60 miljardin edestä myös joukkovelkakirjoja Miten se vaikuttaa sitten EIT-luototukseen, kun tätä lisää tulee? Toiseksi uudet investoinnit. Komissio on selvästi todennut, että se haluaa 315 miljardia saada uusia investointeja Euroopan unioniin tämän rahaston kautta. Mutta tässä on vaarana se, että kun tulee uusia investointeja, niin siinä vain rahoituksen rakenteita muutetaan jo hankkeissa, kuten on tapahtunut joissakin jo hankevelkakirjoissa. Mitä komissio tekee, jotta näitä kytetään pelkästään uusiin investointeihin todellakin näitä uusia rahoja? Sitten kolmanneksi kolme pilaria, joista komissio on puhunut rahastossa. Eh, mitä tuli kahteen ensimmäiseen pilariin, niin se on selvää, mutta kolmaskin on aika tärkeää, että voidaan houkutella yksityistä rahaa. Komissio ei ole määritellyt minkäänlaista virstanpylvästä tai aikataulua tätä varten se olisi aika iso reunaehto rahaston teholle, kun et antaisi merkkejä yksityisille sijoittajille, että investointi-ilmapiiri muuttuu varmasti vielä Euroopan unionissa jatkossa parempaan suuntaan. Sikäli komissio voisi vähän selvittää, mitä konkreettista te aiotte tehdä tämän kolmannen, pila, kolmannen pilarin suhteen. Komissio, mitä? Komissio, olkaa hyvä. Thank you. Regarding question... Kiitoksia. Mitä tulee neloskysymykseen, EIPn luokitukseen, niin voidaan tehdä ihan selväksi, että kolmen A säilyttäminen on tärkeää kaiken kaikkiaan, koska sen myötä ensinnäkin saadaan halpaa rahoitusta hankkeisiin. Sikäli, kyllä, rahasto ottaa suuremman riskin kuin EIP yleensä on ottanut, mutta nimenomaan korkean riskin vuoksi tarvitaan EUn takuita. EUn kuun tarkoituksena nimenomaan on lieventää riskiä ja jättää muuttumattomaksi EIPn luottoluokitus kaiken kaikkiaan. Se on meille tärkeä osa tätä, että yksittäiset hankkeet viime kädessä voivat hyötyä halvasta rahasta EIPltä. Mitä tulee sitten siihen, että korvataan nykyisiä hankkeita. Täydentävyys on niin kauhean tärkeä osatekijä, siitä on sovittu EIPn kanssa. Siksi tässä on useita kerroksia sen takamiseksi, että näin myös käy. Ensinnäkin riippumaton investointikomitea, joka antaa ohjeistusta, ei oteta huonoja hankkeita, jotka eivät ole täydentäviä. Sitten toiseksi johtokunta, joka tarkastelee myös täydentävyyttä. Ja kolmanneksi myös ollaan vastuuvelvollisia neuvostolle ja parlamentille, kun täältä tukea muutenkin tulee ja varmasti voidaan ihminen yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Kolmas pilari sitten, Kuten totesitte, se on hyvin keskeinen osa investointipakettia. Ja nimenomaan mainitsemistanne syistä se on niin keskeinen osa. Ja siksi komissionkin täytyy tarkkaan miettiä, mitä pitää muuttaa sääntelypuitteissa. Me olemme todenneet komission työsuunnitelmassa tälle vuodelle, mitä voitaisiin ottaa huomioon pääomamarkkinaunion, energiaunioni esimerkiksi. Tarkoituksena on tehdä ehdotuksia, jotta voidaan poistaa sääntelyesteitä, joita nyt on. Näin voidaan vireyttää investointeja niihin aloihin. Kiitos. Uh, sorry, may I quickly come back? Anteeksi, voisin palata pikaisesti ensimmäisen kohtaan vielä. Eli, että tämä tulisi selväksi, jos ajatellaan tätä rahaston lisälainat, että se ei vaikuta mitenkään EIP muuhun luototukseen. Credit rating agencies... Luottoluokitukset tutustuvat vain loppuun hankkeisiin. Lainsäädännön pohjalta ei voida arvioida ennen kuin kaikki on hoidettu kuntoon, mutta luottoluokituslaitosten metodologia on julkista tietoa, siellä se on saatavilla ja kyllä se huomioidaan myös, kun rakennetaan tätä sen varmistamiseksi, että kolme aata säilyvät. Kiitokset. Molemmat kunnioittavat puheaikaa ja esittivät lisäkysymyksen puheajan rajoissa, joten äh, siksi tämä oli ihan hyväksyttävä. Seuraavaksi Rova Kadia Saval. Kiitos puheenjohtaja, ensimmäinen kysymykseni liittyy tähän äh, vakuusrahastoon, joka on tarkoitus äh, tuoda EU-budjetista, jotta tämä rahasto ylipäätään voi toimia. Ja minä kysyisin, että mistä tämä 50 prosenttia tavoitetasona on keksitty. Eli kun katsotaan vastaavia rahastoja, jotka nyt eivät ole täysin samankaltaisia, niin missään tapauksessa tällaista 50 prosentin suojatasoa ei ole, joka täytyy EU-budjetista löytää. Ja tämä on kyllä suuri huolenaihe paitsi meille budjetti vastuullisille myös muille, jotka pitävät ongelmallisena sitä, että esimerkiksi verkkojen Euroopasta ja Horisontti 2020 hankkeesta molemmista leikataan paljon ja nämä leikkaukset johtavat tilanteeseen, jossa minä en tätä lisäarvoa oikeastaan ymmärrä, mitenkä jotkut hankkeet mukaan tuovat jotain lisäarvoa, kun alun perin rahat on leikattu vastaavilta hankkeilta pois. Joten tämä rahasto, joka pyrkii nyt houkuttelemaan nämä niin julkista kuin yksityistäkin rahaa, niin eikö se nyt ole vähän niin kuin Euroopan tason subventio kuitenkin? Puhutaan kuitenkin ihan vastaavista hankkeista, hankkeista, joissa sitten tässä tapauksessa yksityinen sektori on mukana, joten eh, Minulla on sellainen vaikutelma, että rahaa viedään yhdestä taskusta ja siirretään toiseen taskuun. Eli että kyse on ihan samasta rahasta, sitä siirretään budjet, EU-budjetista Euroopan investointipankille. Tätä minä halusin kysyä. Kiitos. Die Kommission bitte. Thank you. Regarding the first question on... Kiitoksia kun puhutaan, että mistä tämä 50 prosentin tavoite luku löytyy, ja olette oikeassa siinä, että tämä on korkeampi taso kuin mitä tällaisten takurahastojen kautta aiemmin on tehty ja muissa tapauksissa on tehty. Ja syynä on tämä EFSin luonne. Se on luonteeltaan täysin erilainen, kun ajatellaan tällaisia ulkoisia mandaatteja, joiden kautta lainataan vaikkapa eri valtioille. Mutta tässä siis kyse on EIPstä, Euroopan investointipankista, joka investoi näitä rahoja myös yksityisiin hankkeisiin. Ja pyydämme, että EIP tässä nyt myös hyväksyy korkeamman riskin hankkeita. Ja siksipä komission mielestä on parempi valita korkeampi taso takuiden suhteen. Vastaavasti, kun ajatellaan sitten odotettavaa voittoa, mahdollista tappiota, niin tämä 50 prosentin luku oli mielestäni juuri sopiva. Ei liikaa, ei liian, lähen, lä, liian vähän, vaan todella siis juuri se kultainen keskitie. Eli osoitamme tätä kautta, että meillä, meillä on korkea luottamus ja sitten vielä pieni puskuri sen päälle, niin että tosiaan tämän monivuotisen rahoituskehyksen ai, kauden aikana tilanne pysyy paketissa. Ja toivomme, että mitään ihan viime hetken ongelmia ei tosiaan sitten synny tätä kautta. Olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että joitain hankkeita rahoitetaan tukien kautta ja toisia sitten markkinoiden kautta tai markkinarahoituksella ja EFSI on siellä jossain puolessa välissä Kyse ei ole yksinomaan siis puhtaista tukihankkeista. Kun ajatellaan tätä kautta, niin tukien taso on huomattavasti korkeampi kuin mitä se oli aiemmin. Ja näin ehkäpä monilta viedään vähän, ettei käy niin, että yhdeltä alalta leikataan liikaa, että joku ala joutuu kärsimään erityisesti. Ja EFSissä kyse on edelleen siitä, että puhtaasti markkinarahoitteiset hankkeet rahoitetaan edelleenkin markkinoiden kautta ja puhtaasti tukihankkeet tukien kautta, mutta sitten on se, se, se harmaa alue niiden välillä ja tässä EFSI tulee peliin niin, että nämäkin hankkeet saadaan hoidettua. Tästä EFSissä on kyse. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Katelain van Bremt, Itre-valiokunta, olkaa hyvä. Thank you very much, colleagues. Kiitos kollegat. Te jo mainitsitte vastauksessa Uudu ensimmäiseen kysymykseen, että taloudellinen elinkelpoisuus on kyllä EFSin perusperiaate, jos katsotaan johdantosan kappaletta 14 EFSin säännöistä, niin sitten tavoitteena on pyrkiä sellaisiin hankkeisiin, joilla on paljon yhteiskunnallista arvoa. Erityisesti sellaisia hankkeita pitää edistää, jotka parantavat työllisyyttä ja pitkäaikaista kasvua ja kilpailukykyä. On selkeää, että nämä tavoitteet pitää tänne asettaa, mutta toisaalta eilen puhuttiin juuri energiaunista ja tämä on tapa edistää sitä, että mennään kestävämpään suuntaan energiatehokkuusinfrastruktuurit ja tarvitaan kestävää liikennepolitiikkaa. Ja minä en nyt ihan ymmärrä tätä yhteiskunnallista arvoa ja kestävyyttä, miten ne pystytään huomioimaan. Minusta olisi tärkeää ottaa asetuksen mukaan kriteerit, että varmistetaan se, että nämä hankkeet todellakin olivat näiden aset, ovat näiden asetusten tavoitteiden mukaisia. Ja siksi haluaisin kysyä, minne tänne asetukseen nämä kriteerit pitäisi ottaa mukaan, jotta saataisiin sellaisia hankkeita, jotka todellakin pyrkivät näihin päämääriin. Eli tarvitaan taloudellista ja yhteiskunnallista, mutta myös kestävää kehitystä ja on varmistettava, että tähän todellakin päästään. Ja toinen kysymys on sitten, minkälaisia kriteerejä tarvittaisiin. Olisiko hyvä, jos koromerkittäisiin nämä ainakin jotkut näistä hyvin tärkeistä asioista ja toivon, että ette vastaa samalla tavalla kuin silloin, kun vastasitte äh, asiakirjassanne asiaan, koska tämä ei kerta kaikkiaan riitä. Te sanoitte, että tärkeimmät elementit, jotka on huomioitava, ovat se, että tämä on yhteen sopivaa EU-politiikan kanssa. Tuskinpa tämä onnistuu, jos vain näin sanotaan eikä muuta. Eli voisitteko antaa vähän konkreettisemman vastauksen? Kiitos. Ja komissio, olkaa hyvä. Kiitos. Me olemme kyllä ihan tarkkaan samaa mieltä siitä, että nämä osat johdantosan kappaleessa 14 ovat todellakin ne avainkysymykset, jotka pitää huomioida tässä yhteydessä on todellakin selvää, että EPSin pitää pyrkiä luomaan työpaikkoja ainoastaan tässä vaiheessa, vaan pitää todellakin saada tällaista lisää arvoa yhteiskunnallisesti, niin kuin tekin sanoitte. Jos katsotaan komission ehdotusta, meillä oli asetus, ja sitten sovim, esitimme EIBen ja komission sopimusta, ja sitten johtokunta päättäisi politiikan toteuttamista. Ja komissio tietysti aina mielellään tekee yhteistyötä rinnakkaislainsäätäjän kanssa, jos koetaan, että tässä ei ole oikeanlaista tasapainoa kolmen eri välillä, jos muut lainsäätäjät ovat sitä mieltä, että lainsäädäntöön tarvitaan lisää mainintoja, jotta esimerkiksi nämä hankkeiden valintakriteerit tulevat selvemmiksi, niin me olemme valmiita keskustelemaan kanssani siitä, minne ne otettaisiin mukaan ja miten. Meidän mielestämme on hyvin tärkeää päästä juuri näihin tavoitteisiin, eli kyllä tämä on meille ihan selvä juttu, että se voidaan ottaa mukaan. Mutta miten näisten käytännössä päästään? Tässä on taas kerran kaksi tasoa. Meillä on toisaalta tämä johtoryhmän johtokunnan taso, mutta sen lisäksi on muistettava rinnakas lainsääntäjät, kun ajatellaan eh, vastuuvelvollisuutta ja käynnissä olevaa tarkastusprosessia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos jostain syystä ette pidä siitä, miten asiat etenevät, niin se, että jatkuvasti raportoidaan ja asiasta kerrotaan, niin nämä seikat pystytään kyllä huomioimaan. On joitain seikkoja, esimerkiksi tässä puolivälin tarkistuksessa 18 kuukauden jälkeen ja sitten kolmen vuoden jälkeen, ja kun komissio taas sitten suorittaa tarkastelun ja tekee lainsäädäntöehdotuksia, jos tarve vaatii, niin me olemme ajatelleet, että tämä tällainen jatkuva raportointi ja vastuuvelvollisuus sillä valmistuu varmistettaisiin se, että johtokunta ei yksin päätä, mm, toteutuvatko tavoitteet vai eivät, vaan myös rinnakas lainsäätäjät sen mukana. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Piper Tran-valiokunta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No tässähän nyt äh, etsitään vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja, eikä käsittääkseni ainakaan eilisen kokouksen perusteella ilmapiirineuvostossa ole ollenkaan huono. Mutta se on toinen juttu. Kun katsotaan verkkojen Eurooppa-hanketta, lasketaan kohesiomaat ulkopuolelle, niin sitten tämä 2,7 miljardin vieminen välineestä onkin kutistunut 0,4 miljardiin, eli se on kuollut. Eli kohesiomaiden ulkopuolella Verkko Eurooppa-hanke on kuollut ja kuopattu. Kysyisinkin nyt komissiolta, miten aiotte varmistaa sen, että kriteerit, joista olemme neuvotelleet vaivalloisesti vuosien mittaan, eli yhteensopivat liikennemuodot, kansalliset osuudet, nämä eri käytävät, joista ollaan sovittu. Miten huolehditte siitä, että nämä eksplisiittisesti nimetyt hankkeet niin, varmistetaan koska uudet hankkeethan tehdään tai niitä valmistellaan jäsenvaltioiden tekemien esitysten mukaan. Eli kun me olemme tehneet kovasti työtä verkkojen Euroopan suhteen, niin miten tämä työ otetaan huomioon eikä vesitetä kaikkea sitä? Kiitos. Ja komissio voi vastata, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Ehkä voisin selventää yhden seikan hankeehdotukset voivat tulla ihan mistä tahansa investointikomiteaan. Yksittäiset hankkeenvettäjät eivät ole pelkästään tervetulleita, vaan heitä rohkaistaan lähettämään ehdotuksia EIP. -hin. Ei tässä suoriteta sitä jäsenvaltiossa millään tavalla, että näin kävisi. Sitten, miten tämä liittyy verkkojen Eurooppaan? En usko, että komission puolessa, puolella sanotaan, että verkkojen Eurooppaan on kuollut ja kuopattu. Kyllä se on yksi tärkeimpiä alueita edelleen komissiossakin. Menekö rahaa sitten noihin hankkeisiin, niin ihan sama juttu kuin on horisontti 2020 20 kin Kommentti oli mikrofonin. Me olemme esittäneet, ainakin erotuksissa, ettei tässä mitään ole rahaliikennettä, vaan ylipäätään mietitään sen rakennetta. Olen pahoillani, että toistan itseäni tässä, kun rikki mennyt löydy, mutta olemme sitä mieltä, että sekä horisontti 20, 20 ja verkkojen Euroopassa on oleva enemmän rahaa näiden aloitteiden myötä kuin oli siellä aikaisemmin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Demasi, Ekon valiokunta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Äh, vastauksessanne kysymyksiin kirjoititte, että kun äh, puhutaan tästä kerran, ker, kerroin vaikutuksesta, niin oikeastaan olisi järkevämpää hoitaa nämä asiat erityisesti kriisivaltioissa ja erityisesti julkisten investointien kautta ja tätä taustaa vasten kysyisin, miksi olette valinneet tämän lähestymistavan, äh, miksi haluatte nyt yksityistä rahaa, kuitenkin äh, julkisen rahan äh, vakuuksilla, kun ajatellaan vaikkapa joukkolainoja, joita EKP rahoittaa, niin eikö tämä olisi järkevämpää? Ja sitten vielä tuo tämä kerrain vaikutus, kerrannaisvaikutus. Te ette ole puhuneet mistään hyvinkään selkeästä. Tiedämme, että ne ovat ajasta riippuvaisia ja suhdanteista riippuvaisia. Haluaisin teiltä nyt konkreettista vastausta siitä, että miltä ajalta nämä tiedot on kerätty, sillä jos ne on kerätty korkean ajalta, niin <laughs> sitten hän tilanne on ihan toinen kuin muulloin. Sitten kun puhutaan julkisen ja yksityisen kumppanuudesta, niin ainakin Saksan perustuslakituomioistuimen mukaan se on itse asiassa kalliimpi kuin mikään muu rahoitusmuoto. Miksi siis vastauksessanne kirjoitatte, että tämä yksityisten investointien houkuttelun tie on valittu, koska jäsenvaltiot ovat jo kovasti velkaantuneita. Mutta tämähän nyt ei tietenkään ole mikään perustelu sitten sille, että kustannuksista tehdään entistä kalliimmat. Ja miten voidaan perustella se, että vakaus- ja kasvusopimuksesta investointeja ei jätetä ulkopuolelle, mutta kun kyse on yksityisen voiton varmistamisesta, niin sitten se yhtäkkiä onkin mahdollista. Voitteko selittää? Kiitoksia ja sitten komissio voi vastata. Olkaa hyvä. Thank you. On, on the three points. Kiitos. Hän kolmeen kohtaan. ehdotuksissamme tehtiin selväksi se, että ei oteta kohteeksi eri yksittäisiä maita. Olette oikeassa, että kerronainen olisi erilainen eri maissa, mutta me halusimme tässä välttää siltä, että olisi maantieteellistä tai aiheeseen pohjautuvaa rahojen käyttöä, sillä täällä sanotaan, että kyseessä on yksityisen sektorin vetämä eh, hanke, jotta yksityisiä rahoja saataisiin näihin markkinatoimiin, jos olisi maantieteellisiä tai eri aiheisiin liittyviä eh, painopistealueita, niin voitaisiin aina huolestuneita siitä, että joku hanke valitaan ei siksi, että se on todellakin elinkelpoinen, vaan siksi, että jostain maasta on tietty määrä hankkeita tai jostain alueelta tietty määrä hankkeita valittava. Ja kun on saatu EKPn takeet, niin sitten varmasti EIP näitä joukkolainoja antaisi. En tiedä, voitaisiinko tässä saada EKPn takut. Tämä ei välttämättä ole näin. Sitten tämä ajoitus on tärkeä, niin kuin sanoitte, jos ajatellaan taaksepäin kuusi kuukautta tai vuoden, viiden, kymmenen vuoden eh, aika, niin voidaan havaita, että on erilaisia vipuvaikutuksia riippuen siitä, kuinka paljon rahaa on käytetty. Eli 15-kertaiseen vipuvaikutukseen, no siihen on ajateltu eninkään sitä, että no tässä on yksi väline ja voidaan ajatella yhden välineen osalta yksi vuosi taaksepäin, toisen kolme vuotta taaksepäin, vaan katsotaan kaikkea sitä, mitä aikaisemmin on EIPessä tehty ja kaikki kokemus, mitä teillä on rahoitusvälineistä ja myös sitten mietitään EUn rahoitusvälinekokemusta. Ja toinen avainelementti, joka on ollut mielessä, kun 15 puhutaan, niin tässä on kyseessä ne odotukset, mitä EIBn avulla on ajateltu, että voitin saada aikaiseksi. Ja keskitys siis, mikä aikamäärä tässä olisi kyseessä. Niin kun etukäteen e-, e-, eteenpäin ajatellaan, niin kyseessä on tietysti tämä sin kolmivuotisaika. Meillä on pyytänyt 315 miljardia lisää investointeja näinä kolme vuos, kolmena vuotena. Ja kun on puhuttu 15 kertaista vaikutuksesta, niin on mietitty sitä, miten tämä voitaisiin saada nimenomaan tässä ajassa. Ja sitten tämä kolmas elementti. En ole ihan varma, ymmärsinkö oikein tämän kysymyksen, joka liittyy ilmeisesti vakaus- ja kasvusopimukseen. Jos en, niin korjatkaa. Eli jäsenvaltioiden panokset eh, tältä pohjalta. Niitä arvioidaan mm, eri näkökulmista. Komission aloitteen mukaan me pyytäisimme, että tässä jäsenvaltiot todellakin toimisivat FC-tasolla. Jäsenvaltiot, jotka antavat panoksen hanketasolla, no tätä ehdotimme tiedonnossa 20. tammikuuta, että ne eivät saisi erityiskohtelua juuri näistä samoista syistä, joiden takia emme ole kasvavakaussopimuskohtelussa eh, miettineet eh, erityiskohtelua, sillä olemme sitä mieltä, että tässä pitää olla eh, tuottavaa julkista investointia, mutta toisaalta pitää toimia kuitenkin vastuullisesti valtiotalon osalta. Kiitos. Gut, ich gesagt, wir haben eine... Hyvä. Minähän totesin, että me olemme hyvin äh, tarkalla kädellä jakaneet tämän äh, puheajan ja puhuja listamme on hyvin tarkasti muotoiltu sekin. Seuraavaksi herra Eeler. Kiitos puheenjohtaja. Kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys. Komission jäsen Katainen äh, on todennut, että tässä todella vipuvaikutus tulee olemaan 15-kertainen. Komission virallisissa asiakirjoissa Horisontti 2020 20 suhteen puhutaan kuitenkin hiukan toisenlaisesta tasosta ainakin näiden hankkeiden suhteen. Komission jäsen ei kyllä myöskään ole oikeassa siinä, ettäkö rahaston kohdalla kyse olisi vipuvaikutuksesta, mutta tukien kohdalla näin ei olisi. Kun puhutaan siitä, että ei tule mitään alueellisia alustoja, mitä tähän EFSI-sopimukseen tulee, Tällä viikollahan tätä nyt ei ole vielä julkaistu, mutta se on tulossa. Eli että kolmansien tahojen kanssa sovitaan tietyistä alueista, aloista ja niin edelleen, kun tehdään näitä eri tahojen yhteistyösopimuksia. En minä tässä arvioi, onko tämä askel kohti eurobondeja, mutta kuitenkin mielestäni vaikuttaa siltä, että EIPn komission välillä käydään hiukan toisenlaisia neuvotteluja kuin mitä lainsäädäntötekstissä lukee. Kolmas kysymykseni, eikö olisi järkevää tai mitä mieltä olette siitä, että käytännön syistä, koska monimuotoista rahoituskehystä ei budjettiteknisistä syistä voi muuttaa, niin otetaan tosiaan horisontista ja verkkojen Euroopasta rahat ja siirretään tähän uuteen rahastoon. Eikö olisi järkevämpi sanoa, että tehdään tämä etupainotteisesti ja sitten tehdään puoliväliarvio monivuotisen rahoituskehyksen suhteen ja sitten katsotaan paljonko rahaa on jäljellä, koska nyt kun horisontti alkaa olla konkurssissa, niin nämä rahaa viedään muista ITRE hankkeista. Eli että tehtäisiin tällainen etupainotus rahoituksen suhteen ja sitten puolessa välissä katsottaisiin, mikä tilanne on. Te puhutte 15-kertaisesta kerrannaisvaikutuksesta, jos ja kun kaikki kansalliset tukipankit ja Katainen muutkin ovat todenneet, eivät lähde siitä, että kyse olisi pääomarahastosta tai pääomasta, vaan että nämä kahdeksan miljardia meidän eu budjetista käytetään ainoastaan takuina, eli tällaisen riskin pehmentämiseksi. Ja kun sitten katsotaan näitä lisä 8 miljardia, jotka tulevat näiden 18 päälle, niin mielestäni tässä on ristiriitaa. Eihän tämä tarvitse mitenkään väärin olla, mutta ei voida äh, kuitenkaan väittää, että 315 miljardia tulisi yksityistä pääomaa. Kiitoksia ja sitten komissio, olkaa hyvä. Kiitos. Neljä kysymystä. Kolme hoidon minä ja budjettikollega neljännen. No, rahasta ja ennusteista. Yksi kirjallisista kysymyksistä, joihin eilen vastasimme ja totesimme siinä, että se on komission kanta niin, että avustukset ovat vipuvaikutukseltaan nolla, vaan vipuvaikutus on alhainen ylipäätään. Emme mitenkään kiellä sitä, että avustuksella olisi vipuvaikutusta, mutta ainakin se on paljon vähäisempi kuin on rahoitusvälineillä alueelliset talut. E, minä esi- olen esittänyt kysymyksiä ja komissio on kirjallisesti vastannut, että yhdelle miljardille horisontissa vipu on 13 miljardia. 13-kertainen, eli tämä on ihan horisontti 2020 lainsäädäntötekstissä tämä yhden suhde 13. Eikö tämä pidä paikkaansa? Komissio. Thank you, and sorry. Kiitos, olen pahoillani tästä sekaannuksesta. 13 lipuvaikutus riittyy rahoitusvälineeseen plus avustukseen horisontti 80 20 Kun ne pannaan kaikki yhteen, niin päästään siihen. Olen pahoillani, jos hämmennystä on syntynyt ehdotuksemme pohjalta liittyen budjettiin. Alueelliset alustat ja osuudet. Olen pahoillani, jos ei tämä tullut selväksi. Selväksi olemme tehneet kuitenkin sen, että mitään alueellista jakoa ei tapahdu rahastosta. Ei niin, ei, ei voida luoda alueellisia alustoja, mutta niitä ei jaeta tietylle alueelle, tietylle aloille esirin ylätasolla. Yksityisyritykset, jäsenvaltiot ja kuka haluakin voivat luoda tietenkin alustoja ja käyttää sitten hakemuksissaan rahastoa ja voi olla, että on kannattavaa myös tukea sitä rahastosta. Ja sitten voi, mutta alueellista ulottuvuutta ei huomioida ylätasolla. Alueellisesti näitä rahoja ei jaeta. Kolmannen kysymyksen sivutan nyt ja menen tähän 16 miljardin takuuseen. Pelkävä pahoin, että meidän puolemme on vähän se kannusta syntynyt se on sataprosenttisesti 16 miljardia takuina. 8 miljardia pannaan syrjään. EUn talousarvio tarkoituksiin, että talousarviota suojella 16 miljardin osalta. EIPn kannalta ja investointien kannalta olennaista on nimenomaan takuut 16 miljardin osalta, jotka EU tarjoaa. Entäpä voimmeko ottaa tämä etupainotteisesti huomioon ja katsoa sitten, kun arvioidaan monivuotisia puitteita, niin kollegani vasta siihen. No niin, kuten jo tähdennettykin, tässä on tietynkin poliittinen toteutettavuus ja käytännöllisyys myös huomioitava. Meillä on kiireellinen tarve saada työpaikkoja kasvua. Meidän täytyy osoittaa, että toimielimet ovat päättäväisiä näitä tavoitteita kun tavoitellaan. Ja kolme toimielintä ovat poliittisesti tukeneet, että mennään nyt nopeasti ja yksimielisesti tästä kesäkuun mennessä on tärkeää, että tämän vuoden puoliväli mennessä saadaan sopimus ja se antaa sitten vakaat puitteet sekä investointisuunnitelmalle että muille ohjelmille monimuotoisissa rahoituspuitteissa. Ja sillä ehdolla, että tarkastetaan myös monimuotoisten rahoituspuitteiden osalta toteutettavuutta. Mutta jos se onnistuu, niin sitten me olemme valmiita miettimään asioita, joita ei välttämättä saada päätökseen, ajatellen investointisuunnitelman tavoitteita tai monimuotoisen rahoituskehyksen alustavia tavoitteita. Keine no. Antwort auf meine Frage. Enpä saanut vastausta kysymykseeni. Kysymykseni... Yes. Kuulkaapa herra Eller, minä tässä tulkitsin jo aikaa avokätisesti teidän puheaikaanne, joten olen pahoillani, puheaikani on nyt päättynyt. Täällä on vielä kahdeksan kysymystä. Seuraavaksi kollega Sehovski budjettivaliokunnasta ja nyt kollega Valtieri jatkaa puheenjohtajana. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se dlouhodobu pohyboval v oblasti... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen työskennellyt jo pitkään tutkimus- ja innovaatioalalla. Ja minulla olisi looginen kysymys, miksi mielestänne, jos Euroopan unioni antaa 10 prosentin takun, miksi tämä sitten motivoisi yksityistä pääomaa ja sijoittajia panemaan oman osuutensa. Minä olen lukenut ehdotuksen ja te sanotte, että te aiotte rahoittaa innovaatiotutkimus ohjelmia. Minä olen Keski-Euroopasta ja meillä on ongelmia käyttää hyväksi koheesiopolitiikan varat. Miksi olette sitä mieltä, että meidän pitäisi rahoittaa tällaista hanketta, jolla olisi tällaista lisäarvoa? Ja te sanoitte, että tämä tarkoittaisi infrastruktuuri, laaserteknologia ja liikennehankkeita – Oletteko sitä mieltä, että tällaiset hankkeet tuovat sitten todellakin näitä investointeja, mitä on luvattu, ja että nämä hankkeet myös saavat riskipääoman liikkeelle? Commission. Komissio. Thank you. The two questions there are... Kiitos. Tässä oli kaksi kysymystä. Miksi luulemme, että 10 prosenttia, 10 prosenttia takuu motivoi yksityistä sektoria? No tämä EUn takuu annetaan investointipankille. Meidän pitää tehdä meidän kannaltamme todella selväksi sen, että ne emme anna takuta yksityiselle sektorille, vaan investointipankille. Ja kuten jotkut ovat jo sanoneet, niin sitten tämän pohjalta investointipankki etsisi näitä rahoja investointia varten. Eli tämä summa on yli 10 prosenttia riippuen projektityypistä, mutta kuten yhdessä johdantosan kappaleessa sanotaan, niin se on noin 60 miljardia. Nämä 60 miljardia sitten pannettaisiin, pantaisiin EIMPn toimista käyttöön, jotta saataisiin nämä 315 kasaan. Eli kaiken kaikkiaan kyseessä on yli 10 prosenttia, mutta tärkeintä tässä on nyt se, että toimitaan täydentävästi. Keskitytään sellaisiin hankkeisiin, joita yksityinen hektori ei yksin voi eh, suorittaa siksi, että niihin liittyy sellaisia riskejä, joihin yksityinen sektori ei ole valmis yksin menemään. Eli tässä voi olla esimerkiksi pitkän aikavälin riski. Joskus yksityinen sektori ei halua 23 vuoden sijoituksia. Ehkä ne pitävät hankkeesta, jos on elinkelpoinen, mutta 30 vuoden riski on kuitenkin niille liian pitkäaikainen riski. Ja jos ajatellaan joitain näistä hankkeista, joista nyt on kyse, niin niitä on sitten vaikea kaupata. Eli EFSin avulla voidaan saada katelusoitua todellakin tämä yksityisen sektorin investointia saadaan hankkeet liikkeelle. Ja sitten tämä toinen seikka. Eli toisen kommenttiin liittyen, no me tässä nyt pyrimme tutkimuksen alalla saamaan yksityisen rahan liikkeelle. Tämä tarkoittaa sitä, että on sellaisia aloja, joilla aikaisemmin annettiin tukia. No täällä pitää tapahtua muutoksia tai sitten muutettuilla vaikeuksia niiden erityisominaisuuksien vuoksi. Joillain aloilla on todellakin pyritty käyttämään olemassa olevia aluepoliittisia rahoja, mutta tutkimuksessa ja innovaatiossa ollaan jäljellä todellakin yksityisen tutkimuksen osalta ja EFSin avulla pystytään katalysoimaan tämä nyt sillä tavoin, mitä aluepoliittiset rahastot eivät perinteisesti ole kykeneet tekemään, mutta on tärkeää, että nämä ovat täydentäviä. Nyt ei tulla minkään mun tilalle. Ei ajatuksena ole, että EFSI tulisi nyt näiden eh, aluepoliittisen rahastojen tilalle, vaan tarkoituksena on, että tässä EFSI täydentäisi tätä toimintaa vähän eri alalla. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten herra Kölmer budjettivaliokunnasta. Vielen Kiitos puheenjohtaja. Pitemmittä alkupuheitta pari kysymystä minultakin. Kun me nyt puhumme tästä rahoituksesta, jolla tulee olemaan niin satumaisia vaikutuksia, niin mielelläni kuulisin tämän rahoituksen ajoista. Eli varmaan täytyy lähteä siitä, että myös tappioita tulee syntymään, mutta haluaisin kuulla, milloin nämä tappiot realisoituvat, realisoidaan, kuka tämän päättää. Ja eikö tällöin ole vaarana se, että kun nämä varat, joita valtion taholta taataan, ovat rajalliset muutenkin, niin kun jossain vaiheessa takuita ei enää olekaan, niin eikö vaarana ole se, että jotkut katsovat, että tappiot täytyy realisoida aika pian, muuten emme enää saa näitä valtiollisia vakuuksia. Ja toinen juttu sitten, miten osallistuvat pankit mittaavat tappiot. Onko vaarana jälleen se, että voitot jäävät sijoittajille ja tappiot tulevat veronmaksajien kontolle. Näinhän olemme jo saaneet havaita pankkia, pankkeja pelastettaessa muun muassa Kreikan kohdalla. Ja jos puhutaan vain 16 miljardista eurosta EU-budjetissa, niin eikö täytyisi huolehtia siitä, että tämä koko summa tulee näkyy budjetissa, koska tässähän on kuitenkin myös tappioiden mahdollisuus. Nämä ovat minun kysymykseni. Kiitos. Olkaa hyvä komissio. Thank you. On the, on the two questions, the two... Kiitos näistä kahdesta kysymyksestä meidän kannaltamme on hyvin tärkeää tehdä selväksi, että komission tekemä ehdotus on 315 miljardin rahoitus kolmelle vuodelle, mutta tämä ei suinkaan merkitse sitä, että tämän kolmen vuoden kauden päätteeksi tämä vakuus poistuu. Se annetaan hankkeen koko elinkaaren ajaksi. Jos kyse on viiden kuuden vuoden hankkeesta, niin sitten tämä vakuuskin on yhtäläinen. Ja jos kyse on 30 vuoden hankkeesta, niin samoin näin. Eli minkään näköistä vara ei sinänsä ole sille, että tässä etupainotettaisiin tappioita, koska nämä vakuudet annetaan hankkeen koko eliniän ajaksi. Ja tämä on hyvin tärkeää juuri yksityisen sektorin houkuttelemiseksi, koska mehän emme tietenkään saisi mitä haluamme EFSin kautta, jos tämä aika olisi rajallinen. Joten mitä sitten tulee näihin voittoihin ja tappioihin, niin mm, tässä ei mielestäni niinkään ole kyse pankeista kuin hankkeista. Eli pankit saavat voittoa, jos hanke on voitollinen ja pankit saavat tappiota, jos hanke on tappiollinen. Nämä ovat ihan selkeitä elementtejä voittojen ja tappioiden realisoitumisen suhteen. Ja varsinkin kun tässä on toimiva valvonta ja monitorointi EIPn eh, e kautta, mm, niin että ongelmia ei pääse syntymään. Pankit taas osaltaan joko investoivat EIP-joukkolainoihin ja EIP tämän rahoituksen saadakseen joutuu noin 60 miljardia hakemaan joukkolainojen kautta ja nämä tulevat EIPn taseeseen, eli pankkeihinhan tämä ei kohdistu, koska tämä taataan koko EIPn taseen kautta. Ja taas toisaalta pankit voivat osallistua hankekohtaisesti. Monet teistä varmasti olette työskennelleet CRDn, CR kautta, joten kaikki olette havainneet, että nyt pyritään juuri välttämään sellainen vaara kuin johon viittasitte, että julkista rahaa käytettäisiin pankkien pelastamiseksi. Kiitos. Kiitos, herra Valli. No. Budjettista, ei kun juu. Rovajala Center, anteeksi, Tranista, olkaa hyvä. Kiitos kovasti. Ja pari kysymystä. Ensinnäkin komissiolta kuvittelisin, että ennen kuin saadaan päätöksiä siitä, että leikataan ohjelmia, jotka on päätetty ja hyväksytty ja ties mitä, niin, niin mistä sitten saada sama määrä, onko se 8 miljardia, mitä tarvitaan sinne vakuuksiin, tai mistä muualta se tulee talousarviosta, jota ei ole käytetty ehkä jo varauksista, joustosta, Onko komissio nimenomaan miettinyt tätä etukäteen, saammeko lukuja tästä toiseksi? Minä tulen liikenteen puolelta. Mitä te olette ajatelleet, kuten totesitte pari minuuttia sitten, että mitkä olivat parhaimmat hankkeet, kannattavimmat hankkeet, ja ajatellaan er-, verkkojen Euroopassa esimerkiksi ja esirissä, mitä tutkimuksia on ja mitä velkakirjoilla on, jotta voidaan moottoriteitä rahoittaa, joita on jo käynnistetty, tai mitä ennusteita on tehty ainakin puolen osalta tulimaksullisista moottoriteistä. Verkkojen Euroopassa oli ensinnäkin vesiliikenne ja raideliikenne. Entäpäs ne maat, joissa on alijäämää tai ylijäämää? Te totesitte, että osallistutaan myös niistä maista. Mitä kannusti voidaan antaa näille maille, joissa on alijäämä, kun pitävät tätä ikään kuin kauniina että voisivat hyötyä heidätkin siitä, että pääsisivät tilanteen. Sitten edes investokomiteasta ei ole mitään yhtä ääntä olemassa. Kun tänne pannaan yksityistä rahaa ja julkistakin rahaa, niin mihin se menee sitten logistiikkaa. Ajatellen EUn budjettia ja entäpä sitten EIPn henkilöstön kustannukset esirin osalta, ettei tässä jouduta maksamaan näistä asiantuntijoista. Commission. Komissio. There were a number of questions there and... No, siinä oli aika monta kysymystä. Vastaan joihinkin niistä ennen kuin annan kollegan jatkaa yksityiskohtaisemmin, kun minä pystyisin. että miksi ei Sirissä olisi sen kannattavampia hankkeita kuin olisi verkon Euroopassa? Ei meidän mielestämme ole kyse siitä, että siellä on enemmän tuottoa tai ei. Verkon voi olla hyvinkin kannattavia hankkeita, myös sitä mitenkään kiellä. Tässä nyt haetaan hankkeita, jotka yksityinen sektori tunnustaa kannattaviksi, mutta eivät ole valmiita riskiin. Siksi tunnustamme hyvin sen, että jotkut hankkeet käynnistyvät vain avustuksiin, ja sitten on hankkeita, jotka voidaan rahoittaa muuten. Ja tämä on veteen piirretty viiva johon me tähtäämme nyt Esirin kanssa, niin että yksityinen sektori voisi tulla mukaan hankkeisiin kuitenkin niin, että voidaan käynnistää rahaston tuella. Mitä kannustimia sitten tarvitaan maille, jotka ovat alijäämässä, eikä niinkään niille, jotka ovat ylijäämässä? Meidän puolelta me tarvitaan paljonkin kannustimia, oli sitten rahastoa tai ei, kun ajatellaan julkisia investointeja. Ei niitä pitäisi tulla vain rahaston ansiosta, eikä niitä pitäisi rohkaista pelkästään rahaston takia. Moni maa on lehdistössä kerrottunut halukkuudesta osallistua rahastoon alueellisella alustalla tai kansallisella alustalla. Ei tämä riipu siitä, miten heitä kohdellaan vakaus- ja kasvusopimuksessa, vaan he haluavat rahaa omaan maahansa. Tässä ainakin jäsenvaltiot ovat kertoneet, että ovat halukkaita tulemaan rahasta. On totta kai kannustia monenlaisia, jotta investoi omaan maahansa, omaan talouteensa. Sitten esiiden henkilöstökustannukset, ennen kuin kollega jatkaa, investointipankin ohjesäännössä SEUT-pöytäkirjan mukaan EIP voi hankkeiden hallintokustannuksista laskuttaa. Mitä se sitten tarkoittaa esirissä ihan käytännössä? Niin mitä lisäkustannuksia sitten tuleekin rahaston takia, niin ne laskutetaan hankkeen mukana. Ja siksi siellä, kun on suuria hankkeita ollut, että kustannushuoneita jakaa pienin summin kaikkien hankkeiden osalta. Henkilöstökuluja ei EIPn osalta ruveta maksamaan EU-talousarviosta. Perhaps if I, I think there was one outstanding question. Niin, yksi kysymys ei vastaamatta kai rahoituksesta. Back quickly, okay. No, no jatkakaa ja sitten palataan asiaan. The question was a... Kiitos. Kyse oli rahoitussuunnitelmista, joita meillä on ajateltu, mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Selvää on, että olemme tätä tarkkaan miettineet. Peruspalikka ja hypoteesi on ollut se, että tämä toteutuisi ilman, että rahoituspuitteita puretaan, ilman, että tarkistetaan rahoituspuitteita. Muutoin ei olisi yhteensovitettavissa tavoitteenkaan kanssa saada tämä hyväksytyksi nopeasti. No, sitten kun sulkee tämän pois, niin siinä jää aika paljon vaihtoehtoja pois myös mukana. Oikeastaan käteen jää rahoituksen takaaminen esirissä Eli otsakkeessa 1a hyväksytään ja sen puitteissa nämä rahoja jaetaan, osittain käytetään myös sitoumuksissa ja maksumäärärahoissa olevaa yleistä liikkumavaraa. Eli näissä puitteissa me toimimme näillä reunaehdoilla. Jos katsotaan, miten yksi aseuraa rahaa siirrellä, niin selvää on, että meidän piti miettiä myös ohjelmia, jotka voivat merkittävällä tavalla osallistua tähän. Nyt on kyse kahdeksasta miljardista. Ei tässä kannata lahdata hankkeita, jotka voivat tarjota vain muutaman kymmenen miljoonaa. No totta kai olemme katsoneet myös sellaisia ohjelmia, joista voidaan siirtää varoja, jos on kyse samantyyppisistä tavoitteista. Näin me päädyimme siis horisontti 2020 ja varkkujen Eurooppaan. Kosmeakin me mietimme, jos nyt ihan avoimesti kerron, mutta Kosmesta on jo noin 60 prosenttia kaikista varoista varattu rahoitusvälineitä varten. Eli jos vielä otettaisiin sieltä lisää, kun ajatellaan täydentävyyden periaate, jos kosmesta otettaisiin vielä enemmän rahoitusvälineistä, niin se ei ollut kovin realistista. Kiitos. Yes. Niin, olkaa hyvä. Si, eh, solamente querría. Si, si, si, si. Solamente quer... Niin. Haluaisin vielä sanoa, että ette vastannut tähän kysymykseen. En puhunut tästä monivuisten rahoituskehysten uudelleen tarkastelusta, vaan minä puhun näistä varoista, joita ei vuosittain ole käytetty tässä joustovarastossa eh, varamus. Ja tämä on siis tämä muu rahamäärä, ei se mikä on monivuotisen rahoituskehyksen, vaan se, mikä vuosittain saadaan takaisin, tai ei ole saatu takaisin. Joskus joissain tärkeissä asioissa on saatu esimerkiksi globalisaation rahastossa, mutta ei muuten. Eli tarkoitan tästä, en nyt puhu siitä, että pitäisi mennä näihin otsakkeisiin, vaan tarkoitan näitä rahoja, joita vuosittain ei käytetä loppuun sen sijaan, että ne jonnekin palveluttaisiin, eikö sitä tiedä minne, vaikka kaikki tietävät minne ne menevät, niin näitä voitaisiin vuosittain sitten käyttää, Ja sitten liittyen näihin mahtaviin hankkeisiin, on tämä pitkä lista odottamassa, niin voisiko komissio kantaa pari esimerkkiä sellaista hankkeista, jotka ovat näin tuottavia, jos kyseessä eivät ole tietulliset moottoritiet. Kiitos. Yes. On the... Komissio, olkaa hyvä. Uh, the, the answer is yes and no. Niin, minä vastaisin kyllä ja ei näihin käyttämättömiin varoihin. Ei. Siksi, että me voi alusta alkaen rakentaa tällaista suurta hanketta, jolla on näin tärkeä tavoite, jos on kuitenkin epävarmuutta, saadaanko näitä lisärahoja vuosien kulussa, voidaanko niitä sitten kierrättää. Me tarvitsemme sellaisen ehdotuksen, jossa ihan ensimmäistä päivästä alkaen meillä on varmuus hankkeen tai ehdotuksen rahoitukselle. Ja tässä ovat nämä globaalit marginaalit maksun osalta, niin kuin sanoitte, tarkoituksena on, että näin voitaisiin käyttää edisten vuoden käyttämättä rahat seuraaville monivuotisen rahoituskehyksen vuosille. Ja meillä oli monivuotisessa rahoituskehyksessä jo mukana tällaista eh, joustoa ja uudelleenkäyttövälineitä, ja tarkoitus käyttää niitä tämän rahoituksen varmistamiseksi. Thank you. Kiitos. Nyt herra Valli. Si, grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Pari kysymystä, ihan yksinkertaisia, jos sopii. Perustavanlaatuisia toki. Mielestäni aika kriittistä on, kun ruvetaan valitsemaan näitä komiteassa näitä hankkeita. Mitä te konkreettisesti aiotte tehdä, että voidaan riippumattomasti asiantuntijuus taata näiden henkilöiden osalta? että investoidaan hankkeisiin, joilla on jotain sosiaalista, taloudellista ympäristöarvoa tulossa, että oli kyse vain hankkeista, jotka liittyvät edunvalvontaryhmien tai politiikan tukemiin ajatuksiin. Ja sitten PK-yritysten 50 miljardia, onko ajateltu jotenkin, että annetaan starttiyrityksille ja nuorille yrittäjille, jotka luovat innovatiivisia hankkeita – kun ajatellaan, että niissä on korkea riski, niin sinne on vaikea ollut löytyä rahoitusta hankkeisiin. Mutta ehkä sieltä eniten löytyy kasvua ja kehitystä. Oletteko ajatelleet tällaisia mekanismeja, että saadaan rahoitusta myös tuon työtyyppisille innovatiivisille starttiyrityksille? Commission. Komissio, olkaa hyvä. Thank you. Two very... Kiitos. Kaksi erittäin tärkeää seikkaa. Ensinnäkin investointikomitean äh, jäsenten nimittäminen on hyvin keskeinen asia, jotta voidaan välttää juuri sellaista tilannetta kuin johon viittasitte. Ja näinpä ehdotus on sellainen, että johtokunta heidät nimittää, mutta Komissiolle on nyt tullut ilmeiseksi tämän julkaisemisen jälkeen, että tähänkin liittyy huolenaiheita ja me olemme valmiit työskentelemään yhteislainsäätäjän kanssa varmistaaksemme sen, että tämän investointikomitean riippumattomuuteen todella luotetaan, koska tämä on aivan keskeinen asia komission ehdotuksessa. Mitä sitten tulee tähän tilanteeseen, niin 75 miljardia on äh, varattu PK-yrityksille. Ja todella nämä 75 miljardia 315 PK-yrityksille – niin kuin varmasti ymmärrätte, nuoret startup-yrittäjät tarvitsevat toisenlaista rahoitusta kuin jo toimivat pk-yritykset, joten me pyrimme todella nyt suuntaamaan näihin hyvin innovatiivisiin nuoriin startup-yrityksiin rahoitusta niin, että saadaan aikaan lisäarvoa jo olemassa olevien yritysten rinnalle. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Maragall budjettivaliokunnasta. Sí, gracias, eh, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin miettiä vähän näitä ehtoja, mitkä pitää asettaa EFSin eri alueille. On selvää, että nämä ehdot on mahdollisimman täsmällisesti, niistä on säädettävä niin, että on vain vähän tulkinnan varaa esirin hallinnoinnista käsin. Eli tässä on nyt kolme tarkkaa kysymystä. Ensinnäkin, onko komissio nyt samaa mieltä siitä, että missään tapauksessa ei voida käyttää eh, valtioiden eh, omaisuutta takuuna ja voidaanko taata myös, että ei koskaan käytetä ehtona sitä, että on eh, todellakin kysyntää tälle palvelulle. Ja oletteko samaa mieltä siitä, että EFSissä pitäisi olla sellainen sisäänhäntämekanismi, joka varmistaa sen, että voidaan edesauttaa unionin alueellisen tasapainon paranemista eikä saa lisätä nykyistä epätasa-arvoa. Ja sitten kolmanneksi, jos palataan vielä näihin ehtoihin, kun näitä hankkeita valitaan, niin sopisiko teille se, että tärkeimmänä kriteerinä olisi se, että saadaan yhteiskunnallista tuottoa, jonka itsenäiset asiantuntijat eh, määrittelevät ottaen huomioon kunkin alueen erityispiirteet. Kiitos. I must apologize because I did not quite understand the first question. Täytyy tunnustaa, että en ihan ymmärtänyt ensimmäistä kysymystä. Ne niin vastaanpa ensin tähän toiseen kysymykseen ja palataan sitten siihen ensimmäiseen. Ehkäpä haluatte toistaa sen. Mielelläni toki vastaan. Mitä tähän äh, sisäiseen äh, mekanismiin tulee, niin kyllä on kaksi tapaa mm, välttää välttää ensinnäkin tällaista liiallista riskiä yhdessä maassa, niin kuin sitä kutsumme hyvin tavanomaista riskiarviossa, on pyrkiä diversifioimaan portfoliota, joten meille on täysin ilmeistä, että eh, investointeja täytyy toteuttaa ei vain yhdessä maassa, yhdellä alueella, yhdellä sektorilla, vaan kautta EUn, kautta eri alojen, joista on sovittu, jotta asia saadaan hoidettua kunnolla. Epätasapainot sitten. EFSI keskittyy ö, lisäarvoon, täydentävyyteen. Tulen tämän toistamaan ja olen sitä toistanut, mutta se on todella ehdotuksemme ydin. Tällainen lisäarvo. Eli ei kyse ole siitä, että EFSI rahoittaisi hankkeita yksinomaan niissä maissa, joihin kriisi on iskenyt pahiten, mutta EFSin on tarkoitus toteuttaa hankkeita, joita yksityinen sektori yksin ei toteuta. Jos kyse on hankkeista, jotka yksityinen sektori hoitaisi joka tapauksessa, niin silloin EFSI ei mene mukaan näihin hankkeisiin tai ja juuri tästä syystä näitä epätasapainoja pyritään korjaamaan. Kun ajatellaan vaikkapa sosiaalista kehitystä, niin senkin kohdalla puhuisin ensinnäkin tästä lisäarvosta, mutta myös siitä, että EFSI erityisesti eh, pyrkii tukemaan hankkeita, jotka osaltaan ottavat sosiaalisen kehityksen huomioon ja pyrkivät sitä korjaamaan. Eli tämä on myös EFSin tehtävä. Ehkäpä puheenjohtajan luvalla voisitte vielä toistaa tämän ensimmäisen kysymyksen. Kiitos. Sí, no, la primera pregunta era muy clara. Niin, ensimmäinen kysymys oli selvä. Hankkeiden valinnassa, huomioidaanko siinä yhteydessä tietyt ehdot, eli että pitäisi estää se, että valtioiden eh, omaisuutta käytettäisiin siinä takeena eh, näille hankkeille tai sitten ne tulot, joita saadaan näistä julkista palveluista, jotka investointien tuloksena ehkä syntyvät. Noin, kiitoksia. Meidän kannaltamme EFSI voi toimia vain siinä tapauksessa, että hankkeen alulle panija ehdottaa hanketta. Ja jos tarkoitus on käyttää julkista rahaa tai julkisia tuloja, niin tämä johtuu siitä, että jäsenvaltion hallinto on todennut spesifisti näin tekevänsä EFSI ei pyri mitenkään ajamaan yksityistämistä Euroopassa. Se ei todellakaan ole EFSin tarkoitus. EFSI on äh, hankkeita varten, joita äh, ajavat joko jäsenvaltiot tai yksityiset äh, tahot, mutta EFSI ei todellakaan kenenkään tahdon vastaisesti tee yhtään mitään, eikä ainakaan yksityistä yhtään mitään. Uh, next Kiitos. Seuraavaksi Niriada budjettivaliokunnasta. Eh, Kiitoksia. Ihan vain pari kysymystä olisi selvennyspyyntöjä oikeastaan nimenomaan rakennerahastoihin ja rakennerahastojen suhteeseen investointirahastoon. Ehkä minun huoleni, kysymysmerkkini olisi, että rakennerahastoja käytetään julkisiin hankkeisiin, jos jäsenvaltiot haluavat käyttää rakennerahaston varoja houkutellakseen yksityisiä investoijia ja niin sitä kautta päästä investointirahastoon, niin onko olemassa mekanismi tätä varten? Nimittäin jotkut rakennerahastot olisi ehkä korvamerkitty julkista etua ajatellen ja niitä käytettäisiin no, houkutuslintuna päästä investointirahastoon Olisiko niin, että jäsenvaltiot joutuisivat maksamaan vähemmän kansallisina osuuksina eu talousarvioon, koska kun käytetään rakennerahastona ajattelisi, että tavallaan julkisen edun nimissä päästään sitten käsiksi esirien. Toiseksi toinen huomio paremminkin kuin kysymys on, olisiko niin, että komissio voisi ajatella että tämä olisi hyvä, että olisi lainsäädäntö toimiakin sen takaamiseksi, että voidaan suojella veronmaksajia esimerkiksi jos ajatellaan, että he joutuvat viime kädessä maksamaan vesiväylistä teistä, jotka pitäisi oikeastaan olla valtionomistuksessa, ainakin perinteisesti ovat olleet valtionomistamia. Thank you. Kiitos. Rakennerahastoista puheen ollen. Ihan tylysti ja lyhykäisesti sanon. Se oli osa ehdotusta, jota eniten olen katunut, koska se on aiheuttanut eniten sekaannusta, vaikka päinvastoin alun perin ajateltiin. Ehdotuksessa oli määräys, jossa on puhetta kytköksestä rakennerahastojen ja esirin välillä. Selvää ainakin meidän päässämme on, ja ihan mieluusti voidaan vielä tekstiä työstääkin teidän kanssanne, että rakennerahastoja ei muuteta esirin myötä millään muotoa. Rahoihin ei tule muutosta rakennerahastoissa, eikä tukikelpoisuuskriteereihinkään tule muutosta rakennerahastoissa. Rakennerahastot ovat julkista intressiä varten luotu, ja siksi niitä voidaan vain käyttää siinä julkista etua jaen. Emme nyt väitä, että pitäisi rakennerahastovaroja ruveta jakamaan toisiin johonkin muuhun, jotka eivät ole julkisen edun mukaista. Noin ihan käytännön tasolla olemme ajatelleet, en nyt sano, että yksin vaan, mutta noin yleisellä tasolla, että on hankkeita, joita ei voida rakennerahaston varoin nyt rahoittaa, vaikka ne ovat yleisen edun mukaisia tiettyjen elementtien vuoksi. Esirin pitäisi nimenomaan lisäarvon keskittyä. Jos hanketta voitaisiin rahoittaa vain rakennarastoon myötä, niin ei se kelpaa esirinkään, mutta esirin tuella saadaan hankkeita, jotka ovat tukikelpoisia myös rakennerahastoissa. Selvä ainakin on, että joidenkin hankkeiden täytyy hyväksyä molemmat tukikelpoisuuskriteerit, ensinnäkin rakennerahastojen puolella ja täyttää tukikelpoisuuskriteerit myös esirissä lisäarvo ja niin päin pois. Veronmaksajien varojen suojaaminen kohteissa, jotka yleensä ovat olleet veronmaksajien maksamia. No vaikeutena tässä on ne, mitkä yleensä ovat veronmaksajien maksamien, niin se joskus vähän vaihtelee maasta toiseen. 28 jäsenvaltiota sisältää maita, joissa edelleen on veronmaksajien maksamia teitä ja sitten jossakin muissa maissa kaikki on ihan yksityisessä hoidossa. Me varoittelisimme kovasti sitä, ettei tällaista erottelua tehdä. Että yksikään hanke ei etene, ellei sitten hankkeiden edistet ovat sitä vieneet eteenpäin. Ei voida tyrkyttää mitään julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille. Kiitos. Next. Kiitos. Alessia Moska. Kiitoksia. Minä haluaisin korostaa yhtä seikkaa, joka on tullut usein otteeseen esillä, mutta ei epäilemättä ei takuita ole sille, koska se on edelleen suuri huoli. Nimittäin onko olemassa vaara, riski, että tulee vielä eriarvoisuutta maiden kesken, kun ajatellaan, että useat maat kärsivät jo nyt. Jos ajatellen varsinkin tässä yhtä kysymystä, jonka haluan esittää, tein sen myös kirjallisesti että saataisiin vähän enemmän tietoja tästäkin. Minä kysyisin, onko komissio katsonut tarpeelliseksi laajentaa soveltamisalaa investointilausekkeessa myös ajatellen vakaus- ja kasvusopimuksen oikaisupuolta. Minä saan kielteisen vastauksen tähän, mutta haluaisin ymmärtää, kun ei tällaista aikomusta ole, niin mitä mahdollisia muita mekanismeja voitaisiin ajatella, jotta voitaisiin taata tämä suoja. Kiitos komissio. On the first question. Ensimmäiseen kysymykseen liittyen tämä vaara eh, sille, että syntyy eroja. Eh, no ensinnäkin toteaisin, että tässä todella kyse on tästä täydentävyydestä ja todella nyt investointihuvista. Komissio on tehnyt yhteistyötä EIPn kanssa saadakseen aikaan tällaisen yhden ainoan luukun politiikan Euroopassa. Siis kaikki neuvot ja kaiken saa yhdestä yhteyspisteestä. Me tiedämme, että rahoitusmarkkinat ovat eri tavoin kehittyneet eri Euroopan osissa ja me ymmärrämme, että joissain jäsenvaltioissa tukea tarvitaan enemmän kuin toisissa äh, kun ollaan siirtymässä ja kun siirrytään näihin uusiin rahoitussfääreihin. Mutta sitä vartenhan äh, teknistä tukea juuri on olemassa ja sitä annetaan niin, että myös äh, hankkeiden alulle panijat tukea saavat, joten me emme ole ollenkaan huolissamme siitä, että erot jäsenvaltioiden välillä kasvaisivat päinvastoin. Uskomme käyvän juuri päinvastoin. Sehän tässä on tarkoituksena näiden maiden välisten erojen vähentäminen. Ja kun sitten katsotaan vakaus- ja kasvusopimuskohtelua, niin monet olette tästä olleet huolissanne, mutta me emme ole halunneet tehdä asetukseen muutoksia. Sinänsä olemme halunneet tulkita sitä ystävällismielisesti, niin ystävällismielisesti kuin vain mahdollista. Ja tietenkin tälläkin on omat rajansa, koska luonnollisesti tekstin kirjanta on myös kunnioitettava. Ja näin ollen ehkäpä voimme todeta olevamme luottavaisia sen suhteen, että meidän ehdotuksemme pohjalta saadaan tarvittavat investoinnit, kunhan ne ovat järkeviä. Ja tämä, kun sitten yhdistetään investointialustoihin, niin olemme luottavaisia sen suhteen, että kannustimet ovat paikoillaan. Kannustimet niille jäsenvaltioille, jotka haluavat lisätä investointitasoa niin, että saavat investointeja omille alueilleen rikkomatta kuitenkaan meidän alun perin asettamiamme sääntöjä esimerkiksi maantieteellisestä jaosta ja ilman, että muutetaan vakaus- ja kasvusopimusta. Kiitoksia. Okei. Okay. Kiitoksia sitten herra Lukke. Oikeastaan ensin haluaisin kysyä, eivätkö EU panokset eip ja äh, näistä syntyvät ähm, sitoumukset ole itse asiassa äh, sellaisia tukiaisia, jotka ovat sopimuksen mukaan kiellettyjä. Ja jos tässä nyt äh, vedotaan poikkeuksiin, niin sittenhän tämä 315 miljardin investointi volyymi on koko Euroopan etujen mukaista. Tämä on mielestäni aika kyseenalaista semminkin, kun haluan puhua pk-yritysten tuista. Sillä pk-yritysten tukien suhteen kysyisin, miten tällainen, tällaiset tuet sopivat yhteen kilpailuneutraaliuden kanssa. Kiitoksia. Kiitos. You are referring to article one viittasitteko artiklan 125? Ai 107. Kiitos. Thank you. I'd... Kiitos. Totta kai tämä on avainasemassa, jota on tarkasteltava. kun katsotte johdantason kappaletta, siellä puhutaan tarpeesta valtion tukien johdonmukaisuudesta. Tässä on herkkä tasapaino löydettävä. Taattava ensinnäkin se, että EUn rahoja, valtion rahoja ei tuhlata, ei niitä käytetä liikaa hankkeisiin. Ja sitten toisaalta taata se, että tosiasiallisesti hankkeita jää paljon valtiotukivalvonnan ulkopuolelle. Siksi komissio onkin ehdotuksessa tehnyt selväksi sen, että me haluamme valtiontuissa yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta, mutta haluaisin nyt täydentää ensinnäkin sitä, ettei tässä ole kyse valtiotukimääräysten mukaisuudesta. Ehkä voisin selittää myös, miten käytännössä tämän oikeastaan näemme. Komissio antaa tiedonannon valtion tukiin liittyen silloin, kun kyse investointirahastosta. Siellä on komission puolelta tulossa korkean tason periaatteita sen osalta, miten voidaan arvioida käytettäviä varoja esirin tuella. Ei ylikorvauksia, ei päällekkäisyyttä muiden hankkeiden kanssa – siellä on suppea määrä periaatteita, mutta korkean tason periaatteita ihan käytännön näkökulmasta, joita me haluaisimme noudatettavan kaikissa tapauksissa, joka tapauksessa. Jos tulee 10 metrin päähän lentoasema toisen viereen, niin ei välttämättä päästä kestävän ja pysyvään kasvuun, kuten tavoitteena on esirissä. Ehkä voisin myös nyt tähdentää mitä tämä valtiontukien tukien yhtenäisyysselvitys tarkoittaa. Jos ajatellaan kansallista yhteisrahoitusta, niin varmasti kaikki tiedätte, että siellä käydään läpi valtion tukimääräykset läpi. Hankkeissa menee usein paljon aikaa tähän, keskimäärin vuoden verran, jotta me selvitämme valtion tukimääräysten mukaisuuden tämän päälle. Kun ajatellaan Esirin tarjoamaa tukea, niin voidaan taata mikä tahansa muu rahoitus esiri rinnalla, mutta se täytyy nopeasti. Komissio tarkistaa vain sen, että ei ole mitään ylikorvausta tulossa. Se on tärkeää. Se merkitsee käytännössä sitä, että valtion tukimenettelyissä voidaan hyväksyntämenettely lyhentää vuodesta muutamaan viikkoon. Näin hanke menee läpi nopeammin kuin olisi mennyt, jos oltaisiin katsottu valtiotukimääräisten mukaisuus. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten rouva Kappella. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja Salli. tehän, että minäkin kysyn tämän takuurahaston varainkeruusta. Komissiolta on nyt kuultu, että tätä takuu varastoa varten ei ole pidetty tarpeana käyttää ää, avata monivuotista rahoituskehystä tai näitä muita kuin sitten Horisontti 2020 sekä Verkkojen Eurooppa. No niin, Horisontti 2020 vipu on 13-kertainen. Tässähän kyse on tutkimus- ja kehitys hankkeista. Tämän olemme kuulleet jo pitkään ja nyt EFSin kohdalla puhutaan 15 kertoimesta keskimäärin, mutta se voi olla myös alhaisempi. Onko järkevää nyt tällainen 13 varma vipu vaihtaa epävarmaan 15 vipuun? Sitten on puhuttu tästä lisäarvosta, sitä, että EFSI täydentää sellaisia hankkeita, joita ei yksityinen sektori yksin rahoita. Näissä riski on aina korkeampi ja tätä varten on siis tämä takurahasto. Kuitenkin yksityisten on tarkoitus tuoda kuusinkertainen ää, summa. Onko heille, tai ollaanko heille lupaamassa jotain voittoennustetta? maita tai onko yksityissijoittajille jonkinnäköinen voittoklusteri olemassa. Sitten toinen kysymys, tässä olen esittelijän kanssa samoilla linjoilla. Jos on tarkoitus toteuttaa suuria hankkeita, vaikkapa liikennehankkeita, niin useinhan jäsenvaltioissa – tarvitaan aika pitkätkin lupamenettelyt. Onko tässä otettu huomioon se, että lupamenettelyt voitaisiin hoitaa nopeutetusti? Ja toiseksi, onko sitten kansalaisten tukitahojen kanssa koordinoitu toimia? Esimerkiksi meillä Itävallassa – jos horisontti 2020 rahat poistuvat meillä suunnitelusta suuresta hankkeesta, niin sitten nousee kyllä aikamoinen meteli. Mitenkä tämä sitten korvataan? Joten haluaisin kuulla, että oletteko te jonkinnäköisiä varotoimenpiteitä arvioineet tätä varten. Kiitoksia. Commission. Komissio. Thank you, and I'd like to... Kiitos Aloittaisin tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä, jonka mainitsitte, tämä 15-kertainen vipuvaikutus. Minä haluan tehdä tämän selväksi. Tämä ei ole mikään epävarma 15-kertainen vipuvaikutus. Tarkoitan, niin kuin sanoin, kunkin hankkeen ei pidä päästä tähän 15-kertaiseen vipuvaikutukseen, vaan muuten pitäisi ajatella, että emme, jos me pääse kussakin hankkeessa tähän tavoitteeseen, niin tämä ei ole ongelma, sillä me haluamme yhdessä EIPen kanssa varmistaa se, että kaiken kaikkiaan päästään tähän arvoon. Minä mainitsin jo sen, että eri hankkeet ovat hyvin erityyppisiä, siksi vaikutus tulee olemaan erilainen. Ja EFSin tarkoituksena on todellakin se, että se kattaisi hyvin laajan erilaisen alan hankkeita, jotka voivat tukea saada. Jotkut näistä hankkeista ovat sellaisia, että niissä vipuvaikutus on korkea, toissa taas luonteeltaan ne ovat sellaisia, että vaikutus on vähäisempi. Mutta koska tämä katettu kirjo on niin laaja, ja tästähän on nimenomaan sovittu EIPen kanssa, niin me emme tarkoita vipuvaikutusta yksittäisen hankkeen osalta, vaan kaiken kaikkiaan ajattelemme sitä, mitä unionia EIP eh, tähän varoja laittaa ja sitten päästäisiin tämän 315, joka on tavoitteena. Sitten nämä korkeat riskit ja kuinka suurta tuottoa voidaan odottaa yksityiselle sektorille. Kyllä, totta. EFSI, EFSin tarkoituksena on todella kattaa nämä riskanvelit hankkeet, mutta haluamme kuitenkin sellaisia hankkeita, jotka ovat elinkelpoisia. Ei EFSissä haluta kohteeksi sellaisia hankkeita, joita ei pidetä elinkelpoisia. Sen takia meillä on tämä investointikomitea, joka varmistaa, että hankkeet ovat elinkelpoisia. Tämä on ainoa tapa saada tämä toimimaan oikein. Yksityinen sektori ei kuitenkaan tule mukaan vain tämän hauskan tekemisen vuoksi, vaan siksi, että siitä saadaan tuottaa Ja nämä ovat kuitenkin nyt sellaisia hankkeita, joihin olisimme toivoneet yksityisen sektorin rahoitusta muutenkin, mutta ne eivät ole valmiita tähän pitkän aikavälin riskiin. Ja kun ne eivät enää tätä riskiä ota, niin sitten mm, samalla ne myös luopuvat näistä korkean riskin tuotosta, johon viittasitte. Eli kun otetaan tässä vain tämä varmempi lähestymistapa, niin tämä tarkoittaa sitä, että myös tuotto on puolta vähäisempi kuin mitä se muuten olisi. Ja mitä tulee sitten koordinaatioon muiden välineiden kanssa? No tässä on nyt kaksi tasoa. Yksi on etukäteis ja toinen jälkikäteiskoordinaatio. Etukäteiskoordinaatio tapahtuu investointikomitean toimesta. Varmistetaan, että tätä ei olisi muuten tehty. Ja sitten tässähän on joku eh, taho tässä hankkeen takana, joka sanoo, että en pysty kokonaan tätä hanketta rahoittamaan, saan ehkä jostain rahoitusta tai ehkä en, mutta ne kuitenkin tulevat sanomaan, että eh, mistään muualta rahoja ei saada. Ja sinustentikomitea sanoi, että no kyllä, sitten voin saada erilaisia eh, tukia tai rahoitusta muun välinen kanssa, kautta, niin sitten ei pääse mukaan EFSiin. Ja sitten tämä jälkikäteisraportointi, artikla 10. Siinä emme tässä ehdotuksessa ehkä ole tarpeeksi miettineet kohtaa 10.2a. Se on tärkeä osa komission ehdotusta ja siinä katsotaan, miten rahoja käytetään ja millä missä ja mihin. Ja tässä yhteydessä pitäisi miettiä, että tulikin näitä yhteisiä hankkeita, ei ainoastaan rakennerahaston hankkeita, vaan kaikkia muitakin eh, tukimuotoja, että voidaan varmistaa se, että nämä toimivat yhteen eikä eh, tule yksi tuki toisen tilalle. Kiitos. Kiitos. Herra Luns. Thank you, Mr. Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on joitain kysymyksiä, jotka ovat luonteeltaan poliittisempia ja toiset teknisempiä. Äh, varmasti olemme sitä mieltä, että kilpailukykyinen talouselämä äh, johtaisi myös parempaan taloustilanteeseen ja tämä kulkee käsi kädessä rakenneuudistusten kanssa. Onko käytännössä toteuttamiskelpoista tai mahdollista, että EFSI-hankkeet äh, liitettäisiin velvoitteeseen toteuttaa tiettyjä rakenneuudistuksia? koska tässähän samalla sitten jäsenvaltioiden toimivaltaa kunnioitetaan. Öö, asetuksessa EFSille ei olla antamassa pysyvää asemaa siksikö, että komissio haluaa käyttää tätä käynnistämään uusia keskusteluja vaikkapa eurobondeista tai muista vastaavista. Sitten kolmas kysymys. Artiklassa 8 todetaan, että ylijäämä menee EUn yleiseen talousarvioon. Ja jälleen kysymys, miksi? Eikö olisi loogisempaa uudelleen suunnata tämä ylijäämä takaisin itse rahastoon? Käytännön kysymys Euroopan invest investointineuvo neuvohubista. Näin, että tarkoitus on äh, saada osarahoitus siihen EU-sta, ja tämäkin maksaa jo 20 miljoonaa euroa vuodessa. Eikö se kuulosta vähän kalliilta? Tämä on kysymykseni. Ja sitten vielä kysymys. Siinä oli jo aika lailla vastattavaa. Ihan vain varoittelisin. Äh. Ei minulla ole kuin yksi kysymys jäljellä. Miksi EFSI laittaa asettaa kynnyksen yrityksille, yrityksille joilla on 33 äh, 000 työntekijää. Miksi juuri 3000? Kiitoksia. No tässäpä oli viisi erittäin mielenkiintoista kysymystä. Yritän puhua nopeasti, jotta puheaikanne riittää vastattamaan. Tulisiko EFSI yhdistää rakenneuudistuksiin? Rakenneuudistukset ovat avainelementti ja ehdottoman välttämätön ennakkoedellytys. Näinhän asetustekstissäkin todetaan, mutta jos EFSI tuki eh, ehdollistetaan rakenneuudistusten kautta, niin tässä on eh, aikamoinen aikataulukiire. Kun ajatellaan rakenneuudistuksia, eh, nehän toteutetaan kansallisella tasolla ja ne ovat investointisuunnitelman kolmas tukijalka, mutta juuri näiden aikataulukysymysten vuoksi emme tätä toteuttaisi näin. Aika usein olen lehdessä kysynyt tästä, lukenut tästä, että pitäisikö tämä olla pysyvä järjestely vai väliaikainen. Komissio on ehdottanut, että EFSI on, tulee pysyväksi siinä tapauksessa, että se on menestys. Vain 16 miljardia voidaan käyttää tähän, mutta jos osa siitä käytetään niin kuin komissio on ehdottanut ja EFSI tuottaa voittoa, kattoa, niin komissio ehdottaa sitten lisärahoitusta tältä pohjalta. Eli se voi olla pysyvä niin kauan kuin se on voitollinen, mutta jos se epäonnistuu, niin sitten ei, sitten siitä ei tule pysyvää välinettä. Ja tässä todella mukana on kannustin kaikille osapuolille tehdä EFSistä sellainen menestystarina kuin haluamme. Sitten se, että ylijäämämme palaa unionin yleiseen talousarvioon, artikla A. Määräys, johon viittaatte itse asiassa, astuu voimaan tietyssä vaiheessa vasta sitten, kun tietyt ennakkoedellytykset täyttyvät. Ja juuri todella se, että voittoa käytettäisiin toisella tavalla on mielenkiintoinen ehdotus, mutta on tärkeää myös todeta, että koska tässä nyt puhutaan pitkän aikavälin kestävistä investoinneista Euroopassa, niin ei puhuta siitä, että pitäisikö saada voittoa tulevien parin kolmen vuoden aikana. Ei, vaan voittoa voi tulla sitten ehkä parinkymmenen, kolmenkymmenenkin vuoden kuluttua, koska tässä on koko joukko mahdollisuuksia myös muuttaa näitä määräyksiä, siitä, miten tämä myös, myöskin liittyy monitaisen rahoituskehykseen. MFFn kanssa käytäviin keskusteluihin on myös otettava huomioon. Mm, me olemme EIPn kanssa sopineet, että korkeintaan 20 miljoonaa tämä neuvonta saa maksaa. Meidän mielestämme se ei kuitenkaan ole mikään ongelma. Katsomme, että tämä on tärkeä osa EFSI aloitetta, tämä EIAM, tämä neuvontakeskus. Ja kun ajatellaan lisäteknistä tukea, jota tarvitaan, niin äh, erityisesti EFSille, mutta toiseksi myöskin äh, sille, että voidaan tarjota muutakin kuin teknistä apua Luxemburgissa EIPen äh, kautta, niin että voidaan jalkautua kentälle sinne, missä eniten tarvitaan ihan siis hankkeen käynnistäjien luokse. Ja tästä syystä tässä on tällainen äh, ikään kuin äh, alueellistaminenkin, äh, neuvontakeskuksen alueellistaminen. Tarkoitus on, että eri puolilta unionia voi päästä tähän tietoon ja neuvontaan käsiksi ja se tulee sitten ne jonkin verran maksamaan. Sitten vielä tuo korkeintaan 3000 työntekijää. Ei tässä ole minkäännäköistä määritelmää keskisuuresta yrityksestä olemassa Euroopan tasollakaan. Eli tässä on kaksi osaa. PK-yritykset, joille on siis 75 miljardia varattu, korva merkitty, ja sitten muiden suurempien yritysten tulisi mennä EIP-infrastruktuuri ja innovaatio puolelle. Eli äm, ei tässä nyt suuriakaan yrityksiä ulkopuolella ajatella. Kiitoksia. Herra Fernandes, budjettiasiain esittelijä. Presidente, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin lisätä siihen, mitä yhteisesittelijä totesi. Ensinnäkin kiitos siitä, että komissio on ollut käytettävissämme tässä kysymys- ja maratonissa. Olen kiitollinen kiinnostuksesta, jota kollegat ovat osoittaneet myös kysymyksissään eri esittelijöiltä eri valiokunnista. Tällä voi olla myönteisiä vaikutuksia, kun investoijat pyrkivät vastaamaan haasteisiin. Yhtä lailla alueet ja jäsenvaltiot tulevat kyseeseen. Me olemme paljon miettineet investointikysymyksiä, näitä miljardeja, mutta usein unohdetaan myös tuki PK-yrityksillä, jota syntyy myös sen myötä, että sisämarkkinat täydentyvät ja päästään eroon erilaisista esteitä, muun muassa virkavaltaisuudesta. Siksi kysyisinkin, mitä vaikutusta te odotatte ajatellen BKT, työpaikkoja, kasvua, mitä vaikutuksia odotatte esteiden poistamisessa, sisämarkkinoiden loppusaattamisessa ja mitä vaikutuksia odottelette pk-yritysten kohdalla, varsinkin ajatellen niitä yrityksiä, jotka ovat tekemisissä tutkimus kanssa. Komissio. Thank you. Kiitos. Investointisuunnitelman vaikutus kaiken kaikkiaan liittyen yhteen näistä 110 kysymykseen, jotka meille lähetitte. Voin täältä lukea, että se tarkoituksena on luoda ylimmillään työpaikkaa ja saataisiin PKT lisättyä yli 300 miljardia. Niin, mistä tämä on saatu? No, lähdetään liikkeelle siitä, että etsi on olemassa ja näin sitten on tämä laskettu, tätä mallia on käytetty ennenkin ja se on oikeaksi osoitettu. Ja me luotamme siihen, että tämä toimii näin, kunhan meillä on tämä täydentävyys, joka aina toteutuu. Siksi on aina korostaa sitä, että EFSissä on nimenomaan täydentävä periaate. Sitten vaikutus PK-yrityksiin erityisesti. No meidän mielestämme on selvää, että investointiohjelman tärkeimpiä osia on se, että avustetaan erityisesti pk-yrityksiä. Ja nimenomaan tästä syystä me esitimme tätä 75 miljoonaa, jotka on nimenomaan pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu. Näistä laskemista puhutaan vielä eh, investointipankin kanssa ja investointirahaston kanssa, että voidaan tarkkaan tietää, minkälainen vaikutus on, mutta voin kertoa tämänhetkisen tilanteen, mitä on ajateltu. On ajateltu, että nämä 75 miljardia, niiden avulla pitäisi rahoittaa noin 80 000 pk-yritystä ympäri Euroopan. Ja koska ne ovat taloudelle niin tärkeitä, niin halutaan edistää juuri erityisesti innovatiivisia PK-yrityksiä. Nämä luvut on huomioitu, kun on arvioitu, että luotaisiin ylimmillään työpaikkaa ja luotaisiin sitten tätä BKT-lisäystä yli 300 miljardia. Kiitos. Ei, kiitos ennen kokouksen päättämistä, koska pari minuuttia vielä jäljellä on. Minäkin haluaisin esittää yhden kysymyksen komissiolle. Ensin kuitenkin minä todella kiittäisin komissiota tästä tiiviistä kysymys- ja vastauskierroksesta. Totta kai emme me komission kanssa neuvottele. Komissio on antanut meille vastauksia omista ehdotuksistaan. Totta kai sitten ehdotuksesta käydään keskustelua ja la- yhteislainsäätäjät neuvottelevat siitä. Se nyt on selvää. Hyödyllistä kuitenkin on saada selvityksiä joihinkin ehdotuksen näkökohtiin. Siellä on seikkoja, joissa on vähän perusteltuja epäilyjä. Eli siksi esitän tämän kysymyksen. 84 vastauksessa ne toteatte, että vakuudet tulevat lainsääntäjien välttämien ehtojen pohjalta. Mehän tiedämme, että ei se suoraan ole mahdollista, koska tässä on moninaisia monimutkaisia syitä siihen, että me emme ole oikeushenkilö, me emme ole saaneet rahat ole ei, oikeushenkilöitä, mutta sitten halutaan EIPn pääomaa kasvattaa. Tavallaan tunnustetaan, että jotain erilaista tässä tarvitaan. Eli tässä on kahdenlaisia reunaehtoja. Tämän asetuksen myötä me oikeastaan me luomme myös yleiset puitteet sopimukselle, joka on vielä tehtävä komission ja EIPn kesken. Todennäköisesti tässä ei nykyisen ehdotuksen mukaan edetä. Jos ajatellaan yhteislainsäätäjien tulla mukaan. Tämän lisäksi, kuten 30 vastauksessa ne toteatte, investointikomitea myös noudattaa johtokunnan määräämiä investointisuuntaviivoja, eikä sekään oikeastaan ole nyt lainsäätäjien käsissä ruveta määrittelemään. Ehkä siitä syntyy ongelmia ajatella myös talousarvoviranomaisia, Näettekö tämän ongelmana? Toiseksi, mitä tulee vakuuksiin, te totesitte, että ehtona vakuuksille on hankkeiden elinkelpoisuus. Se tuli selväksi. Mutta onko niin, että hankkeiden elinkelpoisuutta arvioidaan investointikomiteassa nimenomaan asiantuntijavoimin? Siellä on hyvin kapealaista asiantuntemusta, kuten totesitte. Onko siellä riittävästi pätevyyttä ruveta arvioimaan, ovatko hankkeet ei pelkästään elinkelpoisia, vaan myös lisäarvoa tarjoavia ja myös niin, että ne noudattavat unionin yleisiä tavoitteita, kuten kuultiin, että voidaan eriarvoisuutta poistaa ja saavuttaa uudetkin tavoitteet. Kun se arviointi on kokonaan sellaisten käsissä, jotka ovat pelkästään hankerahoituksen erikoistuneita, ainakin komission ehdotuksen pohjalta. Ovatko nämä teidän mielestämme ongelmia, jotka edellyttävät vielä jatkopohdiskelua lainsäätäjienkin parissa? Yes. Kyllä. Ja sitten vähän pitempi vastaus tähän ensimmäiseen kysymykseen. Tässä on tietysti kolme on asetus ja sitten on sopimus, joka pitää saada aikaiseksi komission ja EIPn välillä ja sitten on johtokunnan politiikka ja investointikomitea. Haluamme tehdä selväksi, että tässä mennään nyt ylöspäin jatkuvasti. Eli EFSI sopimus ei voi olla asetuksensa ristiriidassa, eikä johtokunnan toimintatapa voi olla esi sopimuksen tai asetuksen kanssa ristiriidassa. Tähän tarvitaan tasapaino. Ja komissio on ehdotuksissaan esittänyt yhden näistä tasapainoehteen. Muut lainsäätäjät voivat ehkä eri syistä päättää, että komission ehdottama tasapaino ei ole heidän toivomansa. Ja ehkä voitaisiin ottaa jotain elementtejä ylöspäin sieltä eh, sopimuksesta asetukseen ja tietysti mielellämme teemme teidän kanssanne yhteistyötä ja mietimme sitä, mitkä mielestäni ovat näitä kriittisiä eh, asioita, kaikki tärkeimpiä, jotka kautta asetukset voidaan varmistaa se, että hankkeet lopulta todellakin valitaan näiden periaatteiden pohjalta, mitä te toivotte. Ja sitten tämä riippumaton investointikomitea kysymys ja riittääkö se, että on asiantuntemusta ainoastaan eh, projektirahoituksessa. Voidaanko näin varmistaa, että kaikki nämä kriteerit mm, projektien valinnalle täyttyvät? No, te olette voineet nähdä EFSin sopimuksen mm, eritelmät ja siinä on tehty hyvin selväksi se, että toivomme, että investointikomiteassa olisi paljon kokemusta kahdesta asiasta kahdelta alalta ensinnäkin maantieteellisiltä alueilta ympäri Eurooppaa. On tärkeää, että siellä on asiantuntemusta, jotka kattavat eri eh, maantieteelliset alueet, mutta myös eri temaattiset alat. Mutta jos sitten mut lainsäätäjät haluaisivat nämä kriteerit täältä nostaa asetukseen, niin komissio meillä tekee näiden rinnakkaisten lainsäädäntöjen kanssa työtä ja pyrkii tähän samaan tavoitteeseen. Kiitoksia tästä ja kaikista muistakin Antamista ne vastauksista. Tämä oli todellakin tuottoisa kokous. Ja nyt on parlamentina yhteislainsäätäjä ruveta hommiin ensinnäkin tämän ahdotusahdotuksen parissa. Kiitoksia kovasti teille kaikille kokous päättyy.